2011 keskeytetynnistä uudelleen avatuksi. Pöytäkirja 3. helmikuuta 2019 järjestetystä istunnosta ja hyväksytään asiakirjat on asettu saataville tarkastelua varten. Onko niihin huomioita? En näe huomioita. Pöytäkirja hyväksytty. Haluaisin kertoa muutaman asian istunnon aluksi. Meidän katseen kohdistuu eteläisiin naapureihimme tällä hetkellä. Mullistavat tapahtumat viime